tästä oikaisusta ja äänestetään. Tämä oikaisu on julkaistu parlamentin nettisivuilla ja se tulee pöytäkirjaan. Minä aion allekirjoittaa neuvoston puheenjohtajan kanssa kaksi lakitekstiä, joiden otsikot on julkaistu pöytäkirjassa. Ja nyt sitten edustaja Kathy haluaisi käyttää puheenvuoron. Olkaa hyvä. Puhemies, jos olisitte sen verran kärsivällinen täällä Strasbourgissa, niin istuminen Iranissa, meillä oli kammottava tragedia, niin ikään kymmenen eh, matkailijayhteisön ihmistä kuoli, kun he joutuvat iskun kohteeksi. Haluaisin teidän hyväksymän, että vietämme minuutin hiljaisen hetken osanottona perheenjäsenille, niin että, et, myös Tony Golden, poliisivoimien edustaja, kuoli. Haluaisin, että te ottaisitte meidän osanottomme tämän istunnon pöytäkirjoihin. Wir prüfen selbstverständlich den Vorgang, Herr Carthy. Und Herra Carthy, me tutkimme, miten tämä menettelytavan kannalta voitaisiin hoitaa ja toimimme sitten sen mukaisesti. 168 säännön mukaisesti, siis työjärjestyksen säännön 168 mukaisesti. Anteeksi, Joa Ferreira haluaisi myös käyttää puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitos, herra puhemies halusimme kiinnittää huomiotanne hyvin vakavaan tilanteeseen. Kyse on teidän johtamienne palvelujen kummallisesta väliin tulosta yrittäessään estää jäsenten keinoja käyttää toimivaltaansa. Puhun tässä äh, kirjallisista kysymyksistä ja perustuslakivaliokunnan uudesta tulkinnasta niiden käsittelylle. Jäsenten antamat perustelut on kyseenalaistettu. Kuka näitä päätöksiä tekee, miksi ja millä perusteella? Ja onko tämä nyt kiireellinen vai ei. Haluamme tietää, miten tämä tapahtuu, millä perusteella päätökset tehdään. Kiitoksia. Kiitos Joa Ferreira. Parlamentin yksiköt nyt ovat kertoneet minulle, että haluaisitte esittää tämän pyynnön En nyt tässä puhu sen pidempään työjärjestyksen kohdasta 130, mutta voin kertoa teille, että teidän pyyntöänne käsitellään äh, hallinnossa ja sitten teillä annetaan välittömästi vastaus. Puheenjohtajakokous työjärjestyksen 149 mukaisesti on hyväksynyt esitystä, joka on teille lähetetty. Nyt ehdottaisin teille kuitenkin seuraavia muutoksia vielä tähän esityslistaan.